En tiedä, mitä haluatte sanoa edes. Eli, siis, eli tässä oli väärin, väärinkäsitys. Eli, eli tässä äh, hyväksyttiin juuri jatkoaika terrorismin vastaisen työn erityisvaliokunnalle äh, 14. päivä marraskuuta asti. Sitten äh, Itämeren silakantoja koskeva kalastus kuulevuuden vaihteluväli. Äänestys alkaa, äänestys päättyy. Äänestys päättyy, hyväksytty. Seuraavaksi äh, Orenberger yksi äh, äänestys nimenomaan äänestyksellä. Äänestys alkaa. Geringer de Odenberg. Äänestys päättyy. On hyväksytty. Sitten seurasta EUn, Sveitsin, Norjan, Turkin välinen alkuperä kumulaatio alkaa, äänestys päättyy. The next also on a beginning. Sitten seuraava on Beginin toinen edustaja Betenin Sveitsin, Norjan, Turkin välinen alkuperäkumulaatio äänestys alkaa, päättyy. Sekin on hyväksytty. Seuraa Vegasin, Vegasin eh, mietintö siitä. Äänestys alkaa mutta Äänestys päättyy. ja on hyväksytty. Seuraavaksi Aguilera Garcian mietintö, sekin nimeä äänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hyväksytty. Seuraavaksi kapu, kaputon mietintä. Äänestys alkaa. Päättyy. Tämäkin on hyväksytty. Sitten Rodustin mietintö Pohjanmeren pohjakalakannoista. Siinä on ehdotus hylätä komission ehdotus äänestämme siitä ensin kättä nostamalla puolesta vastaan tyhjää hylätty. Nyt, nyt anteeksi, ei, ei kun nyt jatkamme äänestyksellä ei mitään puheenvuoroja, anteeksi. Ei kun eh, edustaja kun saa silti puheenvuoron, olkaa hyvä. Pahoittelen erettäni. Eh, Kiitoksia puheenjohtaja. 59 sanan pohjalta mm, haluaisin ottaa esille sen, että äänestämme tästä tarkistuksesta nyt, sillä se vaikuttaa kompromissiin. Minun ryhmäni haluaisi tästä nimenhuutoäänestyksen. äänestyksen Teksti, joka koskee Pohjanmerta, tekee ylikalastusta mahdollista ja näin se on YK on kehitystavoitteiden vastainen. Tämä on seurasta siitä mandaatista, jonka parlamentti antoi syyskuussa. Kansainväliset järjestöt vetoavat jopa siihen, että äänestettäisiin koko suunnitelmaa vastaan. Jos me haluamme pelastaa tämän suunnitelman ja haluamme pelastaa Pohjanmeren tilan, niin ehdottomasti sanokaa ei ylikalastukselle. Kiitoksia. Nyt sitten äänestämme Nimenhuudolla puolesta. Ei kun pahoittelen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sorry, I understand is a confusion. So what was... Tässä on hämmennys, että mitä, mistä oikein äänestimme. Eh, tämä oli edustaja Haasenkampin eh, eh, ehdotus. Eli edustaja Haasenkampin äänest- ehdotuksesta äänestys alkaa uudestaan. Olkaa hyvä. Nimenhuutoäänestys. The vote is closed. Äänestys päättyy. rejected so we continue now with a roll call vote on one hundred oh and three the vote is open the vote is closed Jatkamme vielä kerran. satakolme äänestys alkaa. Ja nytkin on äänestys alkanut. Ja nyt se on päättynyt. hyväksytty. Ja nyt sitten muutos 104 mm, vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten Moronsantieri ja Jongeriuksen mietintöön. Näin on pyytänyt puheenvuoroa. Olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Kiitos puhemies. Niin, me vastustamme trilogineuvotteluja ja me haluamme, että äänestetään kaikista tarkistuksista sen takia. We will put that to a vote. Eli äh, tätä kannattavat kättä pystyyn vastaan tyhjää ei hyväksytty. Eli etenemme äh, äh, muutosesta 39 äänestys alkaa, päättyy on hyväksytty. Ja sitten äh, kättä nostamalla 55 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten Engströmin mietintöön. Äh, äh, nimenhuutoäänestyksellä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. On hyväksytty. Seuraavaksi Scott Keidon mietintö. Kestävä rahoitus kerta äänestyksellä. Äänestys alkaa. Nimenhuuta äänestys. äänestys päättyy. Hyväksytty. Panie przewodniczący, ponieważ dwa ostatnie e, Kaksi aiempaa asiakokonaisuutta välitettiin meille erittäin monimutkaisella tavalla ja meidän enemmistömme oli Mm. ei ollut selvillä vesillä siitä, miten tästä lopullisesta ehdotuksesta pitäisi äänestää. Te ette sano, mistä me äänestämme, vaan sanoitte, että me äänestämme. Eli voisitteko nyt sanoa koko tuon tekstin nimen, josta me äänestämme? Oh, that is not correct. When, when I put it to a... Edustaja ei pidä paikkansa, kun äänestettiin tästä kerro, kerroin, kenen mietinnöstä on kysymys ja siitä sitten äänestettiin. Kiitos. Eli sitten seuraavaksi sitten eh, oikeusalan tulostaulu. Yhtälän äänestys alkaa. on niin äänestys. Tämä äänestys päättyy. On hyväksytty. Ja tässä oli äänestyssessio tällä kertaa. Äänestysselitykset sitten seuraavasti. Olkaa hyvä.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 alussa, istunnon alussa siis kuulimme todella vakavia syytöksiä unionin varsinaisesta jäsenestä, erästä maasta siis. Ja tässä istunnossa ei voi puhua tällaista jostakin jäsenvaltiosta. Ne voivat täyttää puppua. Ja minä haluaisinkin nyt, puhemies, sanoa, että Italia, oma maani, on tasavalta, joka perustuu perustuslakiin ja siellä noudatetaan tasavaltaa perustuslakia ja suojellaan sitä erilaisia hyökkäyksiltä. Me noudatamme oikeusvaltioperiaatetta ja kyse on maasta, joka pystyy myös sitä suojelemaan ja turvaamaan perustuslain. Edustaja Toija, kiito, kiitoksia se, joka haluaa instituutioitamme kohtaan hyökätä tällä tavalla, se ei käy. Tämä äh, kirjataan minä vein, äh, vein puheenvuoron. Tämä ei ollut työjärjestyspuheenvuoro, siksi katkaisin mikrofonin kaikilta minä en saanut tätä, mitä, mitä selittää, koska siellä ei ollut tulkkausta minulla. Mutta joka tapauksessa tämä huomio oli asiaton, eikä kuulu työjärjestyksemme nyt sitten, kun työ, etenemme Akira Karsian mietinnöstä äänestysselityksen. Edustaja Damato, kaksi minuuttia.